Tunisian tasavallan presidentti Kaid Essebsi, korkea edustaja Ron Mogherini, tervetuloa. Neuvoston puheenjohtaja, hyvä ministeri, tervetuloa, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Meillä on nyt valtava ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Tunisian tasavallan presidentti Euroopan parlamenttiin. Haluaisin ilmaista, kuinka Suuri ilo on, hyvä herra presidentti, teidät tavata nyt vuotta Tunisian kokouksen jälkeen. Ja haluaisin vielä uudelleen kiittää teitä siitä lämpimästä vastaanotosta, jonka te kaunissa maassanne varasitte minulle. Ja hyvä herra presidentti, tämän kokouksen aluksi sallin nyt pienellä viipeellä teitä onnitella – te olette syntynyt 29. Ähm, marraskuuta äh, vuonna 2006, ja olette siis 90-vuotias, äh, kuten sanoitte itse, 90. Ja hän siis pyysi minua sanomaan 90 sen sijaan, että sanoisin 90, joten näin tein. Hyvä äh, presidentti, te olette täällä ystävien ja kumppaneiden keskellä, teidän ympärillänne ovat kaikki, jotka ovat eh, Tunisian demokraattisen tulevaisuuden kannalla viiden vuoden ajan teidän maanne on suunnannut kohti demokratiaa esimerkillisesti. Tänään teidän maanne on moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden malli ja siellä oikeusvaltion periaatteet ja oikeudet ja vapaudet on turvattu perustuslailla kaikille. Tällaisella, tällaisena aikana, jona populistit pyrkivät hallitsemaan pelolla, Tunisia antaa meille vahvan esimerkin. Äh, hyvä presidentti, kun vierailin Tunisissa ja Sussissa, huomasin, kuinka suurta taloudellista turvallisuuden alalla tapahtunut ja yhte- yhteiskunnallista edistystä Tunisiassa on tapahtunut päivittäin. Minä palasin takaisin vakuuttuneena siitä, että huolimatta kaikista vaikeuksista teidän maanne on erittäin rikas. Puhun näistä koulutetuista luovista nuorista, jotka tekevät töitä Tunisian vauraan tulevaisuuden eteen. Tämä on valtava valtti, johon te voitte luottaa, kun haluatte näitä suuria odotettuja uudistuksia toteuttaa. Uudistukset tulevat äh, antamaan luottamusta tunisialaisille ja paikallisille sekä ulkomaisille investoijille ja kumppaneille, kuten tämä talouskonferenssi, jonka järjestettiin teidän maassanne, osoitti. Tunisia ei ole yksin kansainvälinen investointikonferenssi, joka järjestettiin ähm, viikon alussa Tunisissa on tästä hyvä esimerkki. Voit olla varma hyvä presidentti, että Euroopan parlamentti seuraa läheisesti sitoumuksia, joihin Euroopan unioni on ryhtynyt, kuten myöskin sen jäsenmaat. Me juhlistamme nyt 40-vuotista kahden välistä kumppanuuttamme. Me olimme ja olemme tärkeä kumppani ja kauppakumppani. Olemme siitä ylpeitä, olemme päättäneet vielä pidemmälle mennä. Me olemme nyt rakentamassa teidän kanssanne tärkeää kumppanuutta, sillä meidän suhteemme ovat strategisesti erittäin tärkeät. Tämä ei ole enää mikään kysymys solidaarisuudesta. Kysymys on siitä, että me vahvistamme yhteisen näkemyksen jonka jaamme tulevaisuudestamme. Hyvä presidentti, molemmin puolen välimerta. Nuoret ovat koulutetuimpia kuin koskaan ja heillä on samanlaisia toiveita. He haluavat voida matkustaa, epä, elää ja nauttia työstään. Meillä on nyt historiallinen vastuu, kun me pyrkimme näihin haasteisiin vastaamaan. Tämän vuoksi Euroopan unionin uusi aloite pyrkii luomaan nuorisoulottuvuuden. Me haluamme tukea nuorten lahjakkuuksia, heidän liikkuvuuttaan ja mahdollisuuksiaan. Haluamme tukea tunisialaisia nuoria. Tämä on kaikkein paras investointi, jonka me voimme tehdä hyvinvoinnin ja koko yhteiskunnan kohesion eteen. Me emme voi enää sallia sitä, että että murhaavat ideologiat äh, vievät nuorten toivon. Yhdessä me voimme päästä näistä synkistä kaikkien ääriliikkeiden varjoista. Me voimme osoittaa, että tukemalla universaaleja arvoja, jotka käsitellään samoin Tunisiassa ja Euroopassa – me pääsemme eteenpäin. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää teitä hienosta Barnan museoaloitteesta ja Tunisian toimista terrorismia vastaan ja siitä solidaarisuudesta, jota Tunisia on osoittanut ihmisten ja kulttuurien välillä. Me saamme olla nyt uskollisia sitoumuksellemme Tunisia kohtaan ja nuoria kohtaan. Kiitän jälleen kerran teitä, hyvä herra presidentti, siitä, että kunnioitatte meitä läsnäolollanne ja nyt annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä.